esityksessä esitettyä kahdeksaa säädöstä ja ne julkaistaan pöytäkirjojen joukossa ähm, esityslistaan. Edustaja Weber. Puhemies, hyvät kollegat, EPP-ryhmän nimissä pyytäisin, että tulevina tunteina ja päivinä käsittelisimme Romanian tilannetta. Syyttäviranomainen on esittänyt syytöksiä hallituksen päämies Ponta vastaan, 17 eri syytekohtaa tähän tapaukseen liittyy. Parlamentin enemmistö, sosialistit estävät näiden 17 kohdan käsittelyn, vaikka Franz Timmermans, komission varapuheenjohtaja, on todennut, että hän luottaa Romanian syyteviranomaisen oikeuslaitokseen. Me Uskomme, että kansalaiset kuitenkin haluavat, että tähän tilanteeseen puututaan. Ja tämän lisäksi, hyvät kollegat, Romanian oikeusministeri on sanonut, että kaikki, jotka haluavat lähteä osoittamaan kadulle mieltään, heitä uhkaa syyte tai jopa pidättäminen. Ja tällaista ei todella voida hyväksyä. Tätä mieltä EPP on. Ihmisiä ei voida pelotella tällä tavoin. Ja siksi meidän Euroopan parlamenttina tulee käsitellä tätä aihetta. Libe-valiokunnan tulisi ottaa asia käsittelyyn ja Euroopan parlamentin olisi syytä keskustella asiasta ja laatia päätöslauselma. Me poliittisena ryhmänä olemme asiasta todella huolissamme. Kiitos puhemies. Minun uutiseni ovat täysin päinvastaisia kuin kuulimme kollega Weberiltä, ainakin hänen puheenvuoronsa loppuosa. Kuitenkin me sosialistit olemme yhtä mieltä siitä, että voisimme keskustella tästä kysymyksestä libevaliokunnassa ja käyttää tavanomaista menettelyämme, aivan kuten muissakin tapauksissa on tehty. Tätä keskustelua tulisi käydä neutraalisti ja niin, että arvioidaan faktoja. Emme hyväksy sitä, että faktoja vääristellään tai että ei nojauduttaisi syyttömyysolettamaan aivan kuten yleensä demokratiassa on tapana tehdä. Niin, Hyvät naiset ja herrat, olen saanut useita puheenvuoropyyntöjä nyt, mutta mehän keskustelemme nyt täysistä täysistunnon esityslistasta, emmekä Libe-valiokunnan esityslistasta. EPP- ja CD-ryhmän puhujien jälkeen sain sellaisen käsityksen, että enemmistö täällä parlamentissa on sitä mieltä, että kansalaisvapauksien valiokuntaa voisimme pyytää tutkimaan tätä asiaa. Kollega Moraes saa tämän pyynnön, että tämä otettaisiin seuraavan kansalaisvapauksien valiokunnan kokouksen esityslistalle. Edustaja Harms. Kiitos puhemies. Minun mielestäni tämä on aihe, josta pitäisi puhua puheenjohtajakokouksesta. Tämä on tärkeä aihe ja yleensä tällaiset asiat käsitellään puheenjohtajakokouksessa, eikö niin? No varmasti voimme sen lisäksi näinkin toimia, edustaja Harms, mutta ymmärsin pyynnön niin, että minua nyt pyydettiin siirtämään kysymys kansalaisen vapauksen valiokuntaan, mutta varmasti huolehditte siitä, että torstaina puheenjohtajakokouksessa tämä tulee esiin. Ei ongelmaa. Okei. Okay. Selvä, hyvä. Ennen kuin tunnette, että tässä on tapahtunut vääryyttä, niin sanon, että laitetaan tämä puheenjohtajakokouksen esityslistalle ja sitten vielä kansalaisvapauksien valiokuntaan. Eli tehdään, tehdään nyt ainakin tuplasti tämä työ. Ei enää siis tästä aiheesta. Edustaja Jyrki, jos haluatte toisesta aiheesta puhua, saatte puheenvuoron. E, Inne, choć podobny miesiąc temu miał miejsce w Irlandii referendum konstytucyjne. Kuukausi sitten e, meillä oli Irlannissa kansanäänestys ja sen kautta saatiin uusi e, perustuslaillinen määritelmä perheelle tuo työ tiettyjä epäilyjä sen suhteen, kuinka tuota kampanjointia käytiin. Ja olemme kuulleet, että kampanjan rahoitus oli aika huolestuttavaa ja jotkut valtiorahoitteiset organisaatiot saivat uhkailivat tiettyjä poliitikkoja, joiden kanta oli vähemmistökanta. Nyt käsittelemme tämän täysistunnon esityslistaa, Jos haluatte sitä pyynnön, esityslistaan, se pitäisi sanoa. Nyt tämä ei ole mikään yleiskeskustelu tällä hetkellä. Naruszone zostały fundamentalne zasady demokratyczne, w tym przede wszystkim zasada perustavanlaatuisia demokraattisia sääntöjä julkisesta keskustelusta erityisesti on loukattu. Vähemmistöllä pitäisi olla sama aikaisuus osallistua keskusteluun ja sen takia minä haluan ottaa tämän asian esille. Molemmilla osapuolilla on ollut oikeus osoittaa kantansa tähän kysymykseen. Selvä kiitos tälle päivälle, ei ole muutoksia ehdotettu esityslistan tiistaina. SED-ryhmä on pyytänyt, että edustaja Kofferaati mietintöohjelmisten pitkäaikaista vaikuttamista ja ohjausjärjestelmää koskeva selvitys siirrettäisiin heinäkuun täysistuntoon ja sen sijaan otettaisiin käsittely Landsbergisin mietintö. Se siirrettäisiin siis keskiviikolta tiistaille aiheena Venäjän suhteet. Edustaja Kerero Salom, teidän puheenvuoro. Kiitos puhemies. Tämä Kofferatin mietintö on äärimmäisen tärkeä. Siinä on avainkohtia, joista ei ole päästy vielä konsensukseen. Sopimukseen voidaan päästä, jos aikaa olisi hieman enemmän. Ja jos koferaat jatkaa neuvotteluita eri ryhmien kanssa. Ja siksi pyytäisin, että tämä aika annettaisiin käyttöön niin, että keskustelu ja äänestys pidettäisiin vasta heinäkuun täysistunnossa. Haluaisin puhua tämän pyynnön puolesta. Bitte sehr. Olkaa hyvä. Κύριε Πρόεδρε, GUE Puhemies, GUE-ryhmä myös uskoo, että lykkäys heinäkuuhun olisi hyväksi. Sillä tavalla voisimme käyttää lisää aikaa keskustelu tästä asiasta, joka on hyvin tärkeä, joten voimme odottella hiukkasen. Kuka haluaisi puhua tätä esitystä vastaan? Ei ilmeisesti kukaan. Joten äänestetään edustaja Gereron lykkäysehdotuksesta äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Kofferaatin mietintö. Siirretään myöhäisempään täysistuntoon Länsbergisin mietinnöstä. Keskustellaan tiistaina aamupäivällä. Sitten keskiviikko viikkona EFDD-ryhmä pyyntää, että kollega Langen TTIP-mietintöä käsiteltäisiin aikaisemmin iltapäivällä. Edustaja Arnott saa perustella tämän pyynnön. Uh, yes, Mr. President, uh, the reason for this... Puhemies, syy tähän on hyvin yksinkertainen. Vuorokauden aikana hyvin pieneltä alueelta minuun otettu yhteyttä tämän mietinnön tiimoilta. Tässä on julkisia huolenaiheita. Tämä on hyvin mutkikas asia myöskin, jota täytyy tarkastella hyvin tarkkaan. En usko, että voimme tehdä oikeutta todella tälle transatlanttiselle investointikumppanuudelle, eli jolle meillä on riittävästi aikaa tähän. Meillä on paljon puheenvuoropyyntöjä, erityisesti ryhmässämme myöskin muuallakin muissakin ryhmissä, joten osoitetaan todella kansalaisille, että tämä asia meitä kiinnostaa ja että voimme myöskin tarkemmin tätä mietintöä käsitellä. Kiitos oikein paljon. Kuka haluaisi puhua on ehdotuksen puolesta? Olkaa hyvä. Ehdotuksen puolesta siis. Edustaja Annetin ehdotuksen puolesta. Haluatko joku puhua vastaan? Vastaan. Olkaa hyvä, edustaja Guerrero. Bueno, no, no, no voy a intervenir exactamente en contra No en tässä nyt halua puhua tämän puolestakaan, mutta haluan välttyä siltä. No naurakaa te vain siellä. Haluan välttyä siltä, että tästä ei äänestettäisi keskiviikkona. Eli jos keskustelu jatketaan keskiviikkoiltapäivänä, niin silloin tästä äänestetään vasta torstaina. Me ryhmänä kyllä puolustamme sitä, että tähän otettaisiin lisää aikaa, mutta tämä voitaisiin tehdä niin, että aamun keskustelu olisi pidempi. Eli ei aloitettaisi yhdeksältä aamulla, vaan kahdeksalta aamulla. Hatte, wir habe ich dem denn das Wort gegeben? Kann ich? Ja, Herr Kollege, niin, kollega. Hienoa, että reagoitte noin vähän spontaanisti. No, käyttäkää vaan puheenvuoroa, olkaa hyvä. Toimiiko mikrofoni? Niin siis meille sopii, että aloitamme aikaisemmin tuon keskustelun. Okei. Okay. So, da No niin, nyt tässä on yhtäläisyyttä. Haluatte aloittaa kahdeksalta eikä yhdeksältä. Vastustaako joku tuota kello kahdeksan? Haluaako joku puhua tätä ehdotusta vastaan? Dann frage ich erst mal, wer für den Antrag... Ensin pisin menevä ehdotus on mielellään aikaisin nousevan Gereron ehdotus. Ketkä puoltavat hänen ehdotustaan? Kello kahdeksasta. Hänet vastaan. Eiköhän tuo hyväksytty. Aloitamme kello kahdeksalta keskiviikkona. Sitten hyvät naiset ja herrat, meillä on vihreiden ryhmän ehdotus. Se koskee suullista kysymystä neuvostolle aiheena urheilu ja ihmisoikeudet myös vakuussa pidettävien Eurooppa-kisojen yhteydessä. Vihreä ryhmä pyytää, että keskustelun päätteeksi olisi päätöslauselma – Edustaja Lunacek saa perustella tämän pyynnön, olkaa hyvä. Kiitos puhemies, kollegat. Kahdeksan päivän kuluttua Bakun Eurooppa-kisat alkavat Bakussa viime kesän jälkeen Azerbaidžanissa. Kaikki, lähes kaikki ihmisoikeuspuolustajat on pistetty vankilaan. Meillä on suullinen kysymys keskiviikkoiltana tästä aiheesta, mutta ei päästy sopuun siitä, että kirjoitettaisiin myös päätöslausemat. Kaikki muut ihmisoikeus instituutiot, kuten Euroopan neuvosto ihan tuossa vieressä. Ja myös ihmisoikeus erityislähettiläs YKsta OECDn edustaja, joka puhuu ilmaisun vapaudesta tiedotusvälineissä. Kaikki nämä tahot tuovat esiin sen, että urheilussa ei voida unohtaa ihmisoikeuksia. Onko nyt niin, että Euroopan parlamentin täysistunto ei uskalla rohkeasti ottaa kantaa tiukasti kirjallisessa päätöslausemassa. Me tarvitsemme täältä selkeän viestin, jotta ne, joilla Junusin kantaiset ihmiset, hän oli ehdolla Saharov-palkinnon saajaksi viime vuonna. Nyt on huolehdittava siitä, ettei suljeta silmiä Azerbaidžanin ihmisoikeusongelmilta. Pyydän siis, että puolette päätöslausemaan. Kiitos. Kuka haluaisi tukea edustaja Lunacekin ehdotusta? Edustaja Verja, olkaa hyvä. Oui, monsieur le président. Puhemies, kiitokset. Kyllä, parin päivän päästä Bakun kihat alkavat. Ja tästä presidentti on todella halunnut tehdä näyteikkunan omaa kilpeän kilottaakseen. Azerbaidsanissa on hyvin autoritaarinen hallinto ja ihmisoikeuspuolustajat kärsivät tästä. Kansalaisjärjestöt ovat kiinnittäneet huomiomme tähän, mikä sitten onkaan kantamme ihmisoikeuksiin ja urheiluun niin, ja äh, näihin urheilukisoihin äh, kisoihin tällaisissa hallinnoissa, niin äh, joka tapauksessa Azerbaidžanin tilanne on vakava. Ja kuten tässä sanottiin, olemme varmasti voimakkaampia, jos äh, ilmaisemme itsemme kirjallisesti. Me yksimielisesti olemme halunneet siis tukea tätä vihreän ryhmän ehdotusta. Kuka haluaisi puhua tätä ehdotusta vastaan? Edustaja Maria, olkaa hyvä. Puhemies, ensinnäkin haluan korostaa, että että valiokunnassa on käsitelty tätä aihetta ja tämä ehdotus hylättiin. Valiokunnan enemmistö oli sitä mieltä, että päätösohjelmaa ei tule laatia. Ja meillä oli hiljattain mahdollisuus keskustella näistä kysymyksistä ja tuolloin pureutua myös Azerbaidžan kysymykseen. Eli mahdollisuus tähän oli. tuolloinkin, mutta näin ei kuitenkaan tehty. Ja vielä lisäksi kolmen viikon kuluttua Euroopan neuvostossa keskustellaan tästä kysymyksestä. Sielläkin on eh, elin, joka on asia käsitellyt. Jos me lähdemme laatimaan päätöslauselmaa, se vain hämmentää asioita, sekoittaa niitä sekoittaa niitä entisestään. Tämä on asia, joka tulee ottaa käsittelyyn Euroopan neuvostossa. Tämä täytyy muistaa. Totta kai keskustelua voidaan vastata, mutta meillä ei ole aikaa siihen, että laadimme päätöslauselman ja keskustelemme siitä kaikkien kesken, kaikkien ryhmien kesken. Kiitos oikein paljon. Nyt äänestämme edustaja Lunacekin ehdotuksesta. Nyt pyydän äänestämään päätöslauselman puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Selvä. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Kysymällä kerran, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 136 puolesta, 136 vastaan. Tja,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 Tämä on ongelma, joka meillä on ollut jo vuosikausia. Valitettavasti en pysty tätä enää muuttamaan. Edustaja Tsek, onko teillä vielä työjärjestyspuheenvuoro? Olkaa hyvä. Halusin vain kysyä. Kuulin, että ei, tai jollakin äänestyskone ei toiminut, ja jos näin on, en tiedä kuinka olisitte äänestänyt, mutta jos näin oli, tämä pitäisi ottaa huomioon, olipa sitten kyse äänestä puolesta tai vastaan. Toivottavasti tämä oli puolesta. Te tunnette tämän ongelman nimenhuoltoäänestyksen tai konetarkastusten yhteydessä joka kerta on sama ongelma. Jos kollega laittaa kortin sinne väärin, niin laite ei toimi. Tunnen tämän ongelman. Pahoittelen sitä, mutta muuta mahdollisuutta ei ole kuin todeta koneäänestyksen pohjalta. Ja siksi usein kysyn, ovatko kaikki äänestäneet ja sitten minua syytellään siitä, että äänestytä niin hitaasti, jotta saisit toivomasi tuloksen. En voi sitäkään muuttaa. Näin esityslista on lyöty lukkoon. Seuraavana edustaja Sikierskin mietintö suorien tukien mukautusaste kalenterin vuodelle 2015. Esittelijällä on puheenvuoro. Olkaa hyvä, edustaja Sikierski. Panie przewodniczący, panie komisarzu, szanowni państwo. ja sen hyvät naiset ja herrat.